tämän sakon herra Voitille. Tämän lisäksi puhemies on saanut ECT ja ECR-ryhmältä tiettyjä nimityspyyntöjä eh, valiokuntiin liittyen ja myöskin yhteen delegaation liittyen. Tämän istunnon pöytäkirjasta löytyvät nämä nimitykset. Jos eh, kukaan ei esitä huomioita pöytäkirjan liittyen, voidaan katsoa nämä nimitykset.